Und wir fangen an mit der Abstimmung. Aloitetaanpas koneäänestyksestä. Kohta 16. Suulliset kysymykset neuvostolle ja komissiolle Euroopan unionin seuraavista toimista YK ilmastosopimukseen eli Dohaan liittyen. Tehdään tällainen koeäänestys. Kaikki pääsevät harjoittelemaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 36 2 äänin. No niin, sitten kysymykset neuvostolle. Käsimerkkiä, ketkä puoltavat. vasta-äänet. Tyhjää. Hyväksytty selkein lukemin. Seuraava esityslistan kohta. Riisin mietintö. Esittelijä, haluatteko sanoa vielä jotain? Das ist mir so angekündigt worden. Merci, monsieur le président. Je sais que... Kiitos puheenjohtaja. Tiedän, että meillä on kiire aloittaa äänestykset, mutta jos saisin puhua nyt puolitoista minuuttia tai kaksi minuuttia, niin muistuttaisin hieman tästä, tähän liittyvistä haasteista. Tässähän on tämmöinen alustava käsittely menossa ja tässä on varjoesittelijöiden kesken keskusteltu ja vuosi sitten ensimmäisen kerran keskusteltiin tästä asiasta tässä samassa salissa. Ihan nopeasti puheenjohtaja. Meillä on ollut kolme sovittelukokousta Kyproksen puheenjohtajakaudella ja tämä sopimuksen sisältö. Tässä puhutaan siis soveltamisalasta. Nyt muistuttaisin, että puhumme erityiselintarvikkeista ja tämä rajoittuu nyt sellaiseen väestönosaan, joka tätä todella tarvitsee. Kyse on alle kolmevuotiaista, kyse on imeväisistä ja täm, kaikki muut elintarvikkeet, kuten erilaiset kor- korvikkeet tai ruokapatukat tai muut niin kuuluvat general law piiriin. Ja on puhuttu hyvin paljon gluteiinista ja laktoosista ja täysistunto äänestyksessäkin ne olivat etusijalla. Eli tässä on nyt kyse siitä, millaista tietoa pitäisi antaa kuluttajille liittyen allergioihin ja muihin. Tämä liittyy merkittävästi pakkausmerkintöihin ja me haluaisimme, että jäsenvaltioissa laajennettaisiin rajoituksia kuudesta kuukaudesta 12 kuukauteen, siis ikänä, ja me haluaisimme poistaa kaikki tietyt saastuttavat aineet tai muut nano hiukkaset sun muut pitäisi ottaa näistä pois. Ja tässä halutaan nyt estää se, että tässä hyvin erityisellä elintarvikkeiden alalla ollaan erityisen tarkkoja. Eli tässä nyt sisällöstä, mitä voisin sanoa hyvin lyhyesti. Ja vielä haluaisin kertoa sen, että tässä on tämmöinen ennakoiva menettely, jota ensimmäistä kertaa tässä noudatetaan. Ja haluaisin sanoa, että mielestäni tämä on hyvä kompromissi, jos ajatellaan tavanomaista yhteispäätösmenettelyä. Olemme tässä voineet säästää aikaa ja erityisesti olemme voineet kiihdyttää, vauhdittaa ensimmäistä käsittelyä. Ja joskushan komissio ja neuvosto asettuvat blokiksi, jäädyttävät asiat ja niitä on vaikea saada edistymään näissä asioissa. Ja nyt olemme voineet todella tässä edistyä, koska meillä on ihan oikeutettu äänestystulos ensimmäistä käsittelyä varten. Ja näin olemme monissa asioissa voineet omaa kantaamme todella edistää ja tuoda esille. Kiitän varjoesittelyitä Rova Lang, Gilling, Gerard Schritter ja monet muut Tällä tavalla olemme tätä säädösehdotusta voineet edistää. Tämä on todella yksinkertainen viesti kaikille vakavasti sairaille ja imeväisille, jotka eivät ole ihan peruskuluttajia. Vielen Dank und ich... Paljon kiitoksia. Ehdottaisin, että äänestämme koneellisesti. Ensimmäistä kertaa näin tehdään. Eli Äänestys alkaa. Voitte äänestää puolesta vastaan tai tyhjää. Äänestys on siis alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Suurella äänten enemmistöllä hyväksytty. Kiitoksia. Näin pääsemme esityslistalla seuraavaan kohtaan. Ensinnäkin Nagoya, käsimerkkejä, ketkä puoltavat tämän hyväksymistä. Anteeksi, tämä onkin koneäänestys, eli koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Viisikymmentäkahdeksan puolesta hyväksytty. Nyt menee hiukan hankalammaksi. Pääsemme nimittäin USKin mietintöön. Ennen kuin siirrymme äänestykseen, niin esittelijä haluaa käyttää puheenvuoroa. Edustaja Uski, olkaa hyvä. Děkuji, pane předsedo, budu, eh, budu hovořit eh, česky. Kiitoksia. Minä aion puhua tässä tsekkiä ja ennen äänestystä haluaisin vain painottaa muutamaa näkökohtaa tässä mietinnössä. Tässä oli muutamiakin ongelmia eh, varsinkin äh, näistä äh, äh, meluasioista saimme aikaan sopimuksen ja emme tienneet, kuuluvatko kaikki nämä näkökohdat tähän mietintöön. Saimme kuitenkin aikaan siihen myös vapaaehtoisen ulottuvuuden ja näin me saimme aikaan nämä kaksi tarkistusta joka tapauksessa tässä minä olen tietoinen siitä, että pyytäisin teitä ystävällisesti menemään äänestykseen täysistunnossa, nähdään Euroopan parlamentin näkökanta kokonaisuudessaan. Ja kiitos. Vielen Dank, Herr Oski. Paljon kiitoksia edustaja Uski näistä selvityksistä. Kaksi tarkistusta on jouduttu hylkäämään 23 ja 24, joten aloitamme tarkistuksella 46 puolesta. Vastaan hylätty. Tarkistus 47, 48 ja Tran 14. Aha. Tarkistus 46 tarkistetaan, eli koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Artikla 3. Tarkistukset 47, 48 ja TRAN 14 yhtenä pakettina puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty selkein lukeminen. Tarkistus neljä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistukseen 50 ja TRAN 16 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 53 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan koneäänestystarkistuksesta 54 alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty selkein lukemin. No se näytti kyllä ihan erilaiselta tilanteelta äsken. Eli hyväksytty. Sitten tarkistus 55. Vastaäänet. Tyhjä. Hyväksytty selkeä lukemin. Tran 17. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 56. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tarkistetaan. Tarkastus 56. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Näin konsolidoituun tarkistukseen yksi koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Näin pääsemme tarkistukseen Hetkinen, kohta kohdalta mä täytyy käydä läpi. Eli tarkistus 62 puolesta. Omissa papereissani sivulla neljä, sieltä löytyy tarkistus 62. Puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hylätty. 60 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 63 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 ja 61 puolesta vastaan tyhjää taisi olla vasta ääniä enemmän, eli hylätty. No, tarkistetaan. Tarkistukset 58 ja 61, näistä äänestetään koneellisesti. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. IMKO 10 tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty, mutta tarkistetaan vielä koneellisesti. Tämä ei ollut ihan selvä tulos. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty selkeä lukemin, joten käsimerkit näkyvästi, jos saan pyytää. Näin pääsemme tarkistukseen kuusi. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus kaksi. Ja saman tien siirrytään koneäänestykseen. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistukset 66 ja 68. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 raukeaa, kuten myös sitä seuraava. Pääsemme siis tarkistukseen TRAN 21 puolesta. Siis TRAN 21 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistukset 70 IMKO 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 71 ja 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 ja 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissitarkistukseen kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 15 raukeaa. Näin pääsemme tarkistukseen 12 ja IMKO 16. Ne ovat identtisiä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 85 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 86 äh, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 13 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 87 ja Tran 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 16 ja 88 sekä Tran 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistukset 17.89.27 tran 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 18, 19, 90 ja tran 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjä hyvä, hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Seuraavaksi liitteiden kimppuun. Tarkistus 95 puolesta vastaan tyhjää. Tsekataan koneäänestyksellä. Eli tarkistus 95, koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 96 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 97 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 99 ja 100 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107 puolesta vastaan EPP äänestää tyhjää, vaiko mitä? No, koneäänestyksin tarkistetaan, eli tarkistus 107. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Tran 29 tarkistukseen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja seuraavaksi tarkistuksiin 111 ja 112 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 20 ensimmäinen osa, kohta A, sekä 115 ensimmäinen kohta ja A, sekä IMKO 17, ne ovat identtisiä, puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 21. Toinen osa kohta B, tarkistus 115, toinen kohta B, alakohta IMKO 18 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Näin pääsemme tarkistukseen 20, 3C sekä 115, 3C ja IMCO 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Näin pääsemme konsolidoituun tarkistukseen numero 5, liite 3. Ja haluaisin äänestyttää tästä koneellisesti, niin olemme turvallisilla vesillä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tämä tarkoittaa, hetki, työjärjestyspuheenvuoro vai mitä täällä taputellaan? Loput raukeavat. Pääsemme tarkistukseen 22 ja IMKO 21. Ne ovat identtiset. Puolesta äänet, vasta äänet, harjoitellaan. Vain ja ainoastaan vihreät osallistuvat äänestykseen. Otetaan siis uusiksi. Tarkistukset 22 ja IMKO 21. Puolesta vastaan Tyhjä hyväksytty. Tarkistus 135 puolesta vastaan. Hyväksytty, mutta tarkistetaan koneellisesti. Kollegat eivät nostaneet kättään riittävän selkeällä tavalla. Eli tarkistus 135, koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 36, 24. Hyväksytty selkein lukemin, joten yrittäkääpäs tsempata äänestyksessä. Seuraavaksi tarkistus 136. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää hylätty. q 22 dafür. Imko 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Näin pääsemme tarkistuksen 25. Kohta kohdalta äänestys on kyseessä. Tämä on jaettu neljään kohtaan. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kolmas osa puolesta vain Richard Zebak puoltaa. Siis kolmas osa, tarkistus 25, käsimerkkiä. Vastaan, tyhjää, hylätty. Näin pääsemme neljänteen osaan puolesta. Vastaan, tyhjä, hylätty. Tran yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. Imko 2 puolesta vastaan Tyhjä. hylätty. Tarkistus 26. Aha, tarkistetaan. Imko 2. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Imko 2. Hylätty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29 raukeaa 30 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 31 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 33 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 34 puolesta. Aha, tarkistetaan. Tarkastus 33. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 3 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sekin. Näin pääsemme Imko neloseen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan varmuuden vuoksi. Imko Siis TRAN 4. Tarkistetaan, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Otetaan uudestaan. Meni liian nopeasti. Koneäänestys. Ai, TRAN 4. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää. No, epäselvä tilanne. Tarkistetaan. Tarkistus 38, koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kyllä, selvin lukemin hylätty. Tran 6 puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. 39 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 42 puolesta, vastaan tyhjä hylätty. 44 sekä Tran 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin pääsemme tarkistuksen IMKO 7 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. TRAN 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Näin pääsemme loppuäänestykseen. Esittelijä pyytää puheenvuoroa. Kollega Utski, olkaa hyvä. Kiitoksia. Tosiaan ennen loppuäänestystä, niin kuin sanoin, eli äh, tämä liite yksi, se on tiukka. En arvannut, että se olisi näin tiukka, vain yksi ääni. Pyytäisin, että minun ryhmäni äänestää vastaan äh, loppuäänestyksessä. Kiitos. Gut, wir stimmen elektronisch. Hyvä. Äänestään koneellisesti tästä mietinnöstä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Niukasti hyväksytty. Sitten tähän toiseen äänestykseen lainsäädäntöpäätöslauselman luonnoksesta. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Neljä puuttuu vielä, kaksi puuttuu vielä. Äänestys päättyy. 30 puolesta, 27 vastaan, kaksi tyhjää. Hyväksytty sekin. Sitten kysyisin esittelijälle, kollega Uski. Äänestystulos oli niukkaakin niukempi ja nyt kuulisin mielelläni teiltä arvoisa esittelijä, miten aiotte edetä tämän tekstin osalta. Yritetäänkö saada ratkaisu ensimmäisessä käsittelyssä vai mennäänkö suoraan toiseen käsittelyyn? Joten voisitteko kertoa aikeistanne? Niin aivan aluksi ajattelin, että että toinen käsittely olisi mahdollinen, ainut mahdollisuus. En usko, että aloitamme neuvottelut nyt tässä vaiheessa toiseen käsittelyyn ja täysistuntoon. Yeah, to go to the plenary, but, but I think... Niin siis täysistuntoon, juu. Sorry, vielleicht muss ich es nochmal, weil ich muss, ich muss auch üben, weil wir uns ja neue Regeln... Minunkin täytyy harjoitella, koska meillä on uudet säännöt käytössä aloitammeko neuvottelut vaiko emme. Ei siis, ei aloiteta neuvotteluja. Mennään siis ilman neuvottelua täysistuntoon ja äänestetään siellä sitten. Kiitokset arvon kollegat tästä jouheasta työskentelystä. Wir kommen jetzt zum Bericht Wir kommen jetzt zu dem Bericht. Näin pääsemme seuraavaan mietintöön. Niin, arvon kollega, kuka siellä jumppaa? Kollega Vaiskeävä, Voisitteko keskeyttää keskustelunne tai siirtyä käytävälle, jotta me voimme jatkaa äänestyksellä? Aiheena ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden hintojen sääntelytoimenpiteiden avoimuus. Suoraan äänestyksiin. Tarkistus 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kolme ja 172, ne ovat identtiset. Nämä kaksi siis. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. 84 IMKO 13 ja IMKO 11 puolesta äänet. Vasta äänet. Tyhjä. Hylätty. Tarkistetaan. Eli tarkistukset IMKO 11, 13 sekä 84 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 13. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 85 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 86, 87 ja Inko 14 yhtenä pakettina puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 88 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 89 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Imko 15 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta tarkistetaan 91, tarkistus 91, koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty selkein lukemin. Kompromissitarkistus numero yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Näin voimme plärätä hiukan eteenpäin. 121 puolesta. Siis tarkistus 121. Sivulla 5. Tarkistus 121 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty 18 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. S- 124 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 125 puolesta. A, Tämä raukeakin, eli tarkistus 2, kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin voimmekin plärätä taas eteenpäin sivulle 7 asti tarkistus 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Imko 21 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 155 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissitarkistus numero kolme. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Näin pääsemme Hetkinen, hetkinen. 174 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kompromissitarkistus 4 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Nyt loikkaamme eteenpäin tarkistukseen 215 puolesta vastaan tyhjä, hylätty 217. 215 tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 2.17 raukeaa. Pääsemme konsolidoituun tarkistukseen 5. Samantien koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty selkein lukemin. Tästä olisi siis voitu tehty, tehdä myöskin kompromissi. Näin 225 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 226 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 30. Siis 226 tarkistusta pyydetään Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistukset 30 ja 31 yhtenä pakettina puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 227. No tarkistetaan. Tarkistukset 30-31. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 227 raukeaa. 228, siitä on äänestettävä. Puolesta äänet. Vasta äänet. Tyhjä. Hylätty. 229 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 32 ja 33 sekä 35 että 36 yhtenä pakettina puolesta vastaan tyhjää hylätty. 230 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 231234 yhtenä pakettina puolesta vastaan tyhjää hylätty. 232 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 sekä IMKO 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 233 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 235. Siitä on äänestettävä puolesta äänet, vasta äänet, tyhjä, hylätty. 236 puolesta, vastaan tyhjä, hylätty. 237 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 238, siihen liittyy suullinen tarkistus, puolesta, vastaan tyhjää, epäselvä tilanne, joten tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus numero 6. Koneäänestys alkaa, jos sopii. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. kaksi neljä seitsemän kaksi neljä kahdeksan puolesta vastaan Kaksi neljä yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty Kaksi viisikymmentä viisikymmentä yksi yhtenä pakettina puolesta vastaan tyhjää hylätty Kaksi kaksi kaksi viisi viisi kolme puolesta vastaan tyhjä hylätty. 254 255 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan. Tarkistukset 254 255 yhtenä pakettina. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 256 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 39 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 257 raukeaa. Näin pääsemme kompromissitarkistuksen 7. Anteeksi, sitä ennen vielä tarkistus 258 puolesta 2, 5, 8. Puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kompromissitarkistus 7. Puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Näin pääsemme artiklaa 16 koskevaan pakettiin alkaen artiklasta neljä, ky, äh, tarkistuksesta 40 puolesta vastaan tyhjää. Epäselvä tilanne. Tarkistetaan koneellisesti. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 266, 268 ja 270, eikö sittenkään? Nämä raukeavat, eli IMKO 46, siitä äänestetään seuraavaksi. 46, puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 41 ja 271 yhtenä pakettina puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 ja IMKO 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdantosan kappaleisiin tarkistus 44 imko 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Tarkastus 46. Käy, Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 47 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 48 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 49 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 50 puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. Imko 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 51 sekä IMKO 3 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. IMKO 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 ja 55 puolesta Viisikymmentäkolme ja viisikymmentäviisi Niistä äänestetään. 52 hylättiin. 53 ja 55 yhtenä pakettina puolesta äänet, äänet, tyhjää, hylätty. Kolme. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 54 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58, 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta Anteeksi, 60, siitä on äänestettävä. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 61 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 7 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 71 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 72 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 8 sekä IMKO 10, ne ovat identtiset. Puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 77 puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. Tarkistus 11 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 78 raukeaa, 79 puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. Näin pääsemme koneäänestykseen esitetystä ehdotuksesta. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin pääsemme loppuäänestykseen tästä lainsäädännöllisestä luonnoksesta. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Onnittelut esittelijälle. Nyt kysyn esittelijältä uudemman kerran, haluatteko aloittaa neuvottelut neuvoston kanssa vaiko ette? Vastatkaa kysymykseen sanomalla kyllä tai ei. Haluaisin sanoa kyllä, kun nyt katsotaan näitä tuloksia, mutta ymmärsin, että jotkut kollegat eivät oikeastaan ehtineet katsoa kunnolla läpi näitä muutoksia, koska me teimme merkittäviä muutoksia. Ja jos varjoesittelijät antavat viestin, että heidän ryhmänsä seuraavat, niin silloin pyydän tukea. Annatteko minulle viestin tästä? Siinä tapauksessa pyydän tukea. Ja, ja ist es einvernehmen hergestellt, dass... Olemmeko yksimielisiä sen suhteen, että aloitamme neuvottelut? Vastustaako joku ajatusta? Linda McEvan. Olen pahoillani, mutta me tosiaankin vastustamme tätä. Me olisimme halunneet, että ainakin varjoesit suunnittelijat keskustelevat tästä uudestaan tammikuussa. Me emme ole nyt tällä hetkellä valmiita aloittamaan uudelleen neuvotteluja neuvoston kanssa. SD siis vastustaa. Kuka kannattaa ehdotusta? Eli että tammikuussa teemme päätöksen. Nyökkääviä kollegoja näen, joten tammikuussa valiokuntakokouksessa teemme päätöksen. Sopiiko? Hyvä.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 tarttukaamme esityslistan kohtaan 21. Hyvät kollegat, jotka haluavat osallistua keskusteluun, jääkää tänne. Jotka haluavat toivottaa rauhallista joulua kollegoille, niin hoitakaapa tämä rituaali sitten muualla. Minä haluan nimittäin antaa kollegalle nyt Puheen vuoron aiheesta kemikaalien turvallinen käyttö. Screeniltä voitte seurata esitystä ja puheenvuoro on nyt vain ja ainoastaan komission edustajalla. Olkaapa hyvä. Mr. <clears throat> Chairman, um, for your... Kiitos puheenjohtaja tästä mahdollisuudesta esitellä komission raportti kemikaalien turvallista käyttöä koskevasta viestinnästä Tämähän liittyy kemikaalisten aineiden ja seosten pakkaukseen, pakkausmerkintöihin ja muihin. Itse asiassa pakkausmerkinnöillä voidaan parhaiten kertoa kuluttajille vaaroista, suurelle yleisölle myöskin, ja tässä on neljä pääasiallista asiakohtaa. Itse asiassa on tietyt symbolit tai kuvat, sitten yksittäiset sanat, kuten varoitus tai vaara, sitten tietyt standardimuotoiset varoituslausekkeet. Ja järjestelmä, joka CLP-asetuksessa on otettu käyttöön, muistuttaa hyvin läheisesti aiempaa EU säädösjärjestelmää pakkausmerkinnoista. Ihan sitten lyhyesti muistuttaisin komission ja kemikaaliviraston täytäntöönpanosta. Ensinnäkin CLP-asetukseen parlamentti on tehnyt joitakin tarkistuksia, joilla täytäntöönpano varmistettiin. Kyse on 3.4 artiklasta. Ensinnäkin kemikaalivarasto kemikaalivirasto toteuttaa tutkimuksen arvioidakseen, miten yleise, suurelle yleisölle viestitään turvallisesta käytöstä. Ja lisäksi, mitä tietoja mahdollisesti pitäisi lisätä pakkausmerkintöihin. Ja sen lisäksi komissio täytyy, komission täytyy välittää raportti sidosryhmille ja Euroopan parlamentille ja neuvostolle Eli tässä nyt on tämä raportti, jota 34 artiklan 2 kohdassa tarkoitetaan. Ja tarkoitus on myöskin antaa lainsäädäntöehdotus CLP-asetuksen muuttamiseksi. Ensinnäkin muutama sana tästä tutkimuksesta. Kemikaalivirasto sen siis on toteuttanut. Kemikaalivirasto teki läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden asiantuntijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa, vaikkapa riskiviestintää verkostosta, ja on arvioitu tavoitteita, jotta voidaan varmistaa hyvä viestintä riskeistä suurelle yleisölle. Järjestettiin tutkimus. 2010 loppuvuonna ja kysely perustui lomakkeeseen, joka oli laadittu yhdessä sidosryhmien kanssa. Ja tähän kyselyyn vastasi yli 26 000 kansalaista kaikista jäsenvaltioista ja tuloksia, tulosten katsottiin vastaavaan kaikkien EU 500 miljoonan kansalaisten yleistä näkökulmaa. Tässä toteutettiin laadullinen tutkimus, ja siinä pyrittiin arvioimaan paremmin, miten ihmiset arvioivat kemikaaleja ja miten se vaikuttaa heidän turvallisuuskäyttäytymiseensä. Ja kolmessa jäsenvaltiossa järjestettiin myös lisähaastatteluja, eli tämä laadullisen tutkimuksen kohderyhmä oli pienempi kuin eurobarometritutkimuksen. Lopullinen tutkimus on saatavilla kemikaaliviraston verkkosivuilla linkki näkyy tuossa. Eli sit, sitten seuraavaksi joitakin tutkimustuloksia, tärkeimpiä sellaisia. Ensinnäkin kävi ilmi, että jotkut uudet CLP-asetuksen mukaiset kuvat, joita tässä tutkittiin, tunnistettiin melko hyvin ja niiden merkitys myöskin aika hyvin ymmärrettiin suuren yleisön joukossa ja erityisesti ne, joita, jotka olivat mukana jo eri, edellisessä järjestelmässä. Oikealla on ne aikaisemmat merkinnät tai varoituskuvat ja vasemmalla uuden asetuksen mukaiset kuvat. Ja esimerkiksi tuliherkkyydestä, paloherkkyydestä noin 80 prosenttia tunnisti tuon vaara, varoitusmerkin ja samoin alempana olevan varoitusmerkin merkityksen ymmärsi yli 80 prosenttia tutkituista. Ei ollut kovinkaan yllättävää, että jotkut uusista CLP-asetuksen kuvista olivat vähän vähemmän tunnettuja. Esimerkiksi suuren terveysriskin merkintä tunnettiin huonosti ja ymmärrettiin huonosti, eli 20 prosenttia tunnisti sen ja vain 12 prosenttia ymmärsi sen merkityksen. Ja toinen uusi CLP-asetuksesta peräisin oleva varoituskuva vaikutti siltä, että monet sen tunnistavat, ehkä sen takia, että sitä käytetään myös muissa konteksteissa, mutta sitä, sen merkitystä ei kuitenkaan ymmärtänyt kuin 11 prosenttia. Ja hyvin tunnettu merkki, pääkallo ja muutama luu ristissä, sitähän on käytetty aikaisemminkin EU-järjestelmässä ja itse asiassa se ymmärrettiin melko huonosti. Ekhan tutkimuksen mukaan vain 33 prosenttia kansalaisista tunnisti tuon merkin. Ja aikaisemmin kyse aikaisempien tutkimusten mukaan se, se vaaranmerkkinä ymmärrettiin kuitenkin yleensä melko hyvin. Lisäksi kemikaaliviraston tutkimuksessa kävi ilmi, että usein itse pakkaus voi antaa erilaisia viestejä kuin mitä ehkäpä pakkausmerkinnöissä olevat varoituskuvat tai varoituslauseet antavat. Tietyn väriset pakkaukset tai tietyt kuvat pakkauksissa, jos on ihminen vihreän luonnon keskellä ja niin edelleen, niin silloin usein ihmiset tulkitsevat, että tämä ei ole vaarallinen tuote, mutta jos sitten pakkaus onkin musta, niin silloin ihmiset usein ajattelevat, että myös sisältö saattaa olla vaarallista. Näihin tutkimustuloksiin perustuen ehkä voisin myöskin todeta, että kemikaaliviraston tutkimuksessa ei erityisesti varoituslauseita tai vaaralausekkeita ja niiden ymmärtämistä tutkittu, vaan erityisesti näitä eh, kuvia. Ja tutkimustulosten perusteella tulimme siihen tulokseen, että lainsäädäntöehdotus CLP-asetuksen muuttamiseksi ei tällä hetkellä näytä perustellulta. Meillä on viisi erityissuositusta ja tärkein niistä on se, että ehdottomasti on lisättävä tiedotusta jäsenvaltioissa ja nämä tiedotuskampanjat pitäisi laatia jäsenvaltioissa tiiviissä yhteistyössä. Järjestelmät jäsenvaltioissa ovat erilaisia. Ja lisäksi pitäisi miettiä sitä, että milloin tiedotuskampanja kannattaisi järjestää. Tällä hetkellä uudet CLP-asetuksen mukaiset pakkausmerkinnät ja varoituskuvat koskevat vain aineita – mutta usein, useimmat kuluttajille myytävät tuotteet ovat kuitenkin erilaisia seoksia, joten ensimmäinen tammikuuta 2015 näihin jälkimmäiseen vasta ruvetaan soveltamaan asetusta. Ja ehkäpä silloin kannattaisi vasta järjestää tämä tiedotuskampanja. Ja kun jäsenvaltioita jäsenvaltioiden tiedotuskampanja ajatellaan, niin ECHA voisi olla tiedotusverkoston kautta se taho, joka tämän parhaiten pystyisi järjestämään. Ja myöskin kampanja pitäisi suunnata eri kohderyhmille. Ja Slovenialla muun muassa on pakollisia tiedotuskampanjoita alaasteilla ja se on osoittautunut hyvin tehokkaaksi keinoksi lisätä tietoisuutta lasten keskuudessa ja tällä tavoin myöskin viesti voidaan välittää heidän vanhemmilleen kun lapset kertovat asioista kotona. Ja kuten jo totesin, niin tällä hetkellä ei siis kannata lähteä näitä kuvia sellaisenaan muuttamaan. Tarvitaan aikaa, että kuluttajat tuntevat, alkavat tuntea näitä merkintöjä. Ja varmaankin paras hetki järjestää kampanja tai mutta oli, on siinä vaiheessa, kun tämä asetus, asetusta aletaan soveltaa myöskin seoksiin kesäkuussa 2015. Ehkäpä voitaisiin jollakin tavalla yksinkertaistaa pakkausmerkintöjä. Tällä hetkellä on useita vaatimuksia, esimerkiksi ennaltavarautumisen merkintöihin ja vaaramerkintöihin – mutta ehkä tietoa myös on liikaa, joten pitäisi katsoa, miten voidaan näitä merkintöjä hieman yksinkertaistaa. Se voidaan tehdä jo nyt, ja me aiommekin aloittaa tämän työn jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa. Lisäksi olemme ehdottaneet, että tällainen tutkimus järjestettäisiin uudestaan ensimmäinen kesäkuuta 2015 jälkeisenä aikana, sitten kun seoksetkin ovat tulleet CLP-asetuksen soveltamisalan piiriin. Ja pitäisi myöskin siinä vaiheessa tutkia, miten näitä vaaramerkintöjä ymmärretään. Maahantuojia ja valmistajia pitäisi kannustaa siihen, että tuotteiden pakkaukset ovat paremmin linjassa sen kanssa, millaisia vaaravaroituksia itse pakkausmerkinnöissä mainitaan. Tämä myöskin liittyy CLP-asetuksen säännöksiin ja me aiomme pohtia sitä, miten kuluttajajärjestöjen ja jäsenvaltioiden kanssa voidaan tätä työstää niin, että saataisiin käytännössä levitettyä parempaa tiedotusta. Ja lopuksi haluaisin todeta, että vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiin ja kiitos. Paljon kiitoksia kollega Beeren tästä esityksestä. Nyt puheenvuoro kollegoille. Kaikki seitsemän, jotka ovat paikalla. Satu Hassi, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Vuoden viimeisen kokouksen kunniaksi puhun omaa äidinkieltäni. Ja kiitoksia komissiolle tästä esittelypuheenvuorosta. Äh, sinänsä äh, niiden äh, suositusten, suositusten suhteen, mitä kuulimme tässä esityksessä, niin niihin minulla ei ole huomauttamista, mutta aihe kemikaalien turvallinen käyttö, sehän kattaa periaatteessa laajemman asian kuin pelkästään itse varsinaisten kemikaaliaineiden ja niiden seosten käytön, nimittäin myös kemikaalien käytön esineissä, jota <clears throat> tämä esitys ei lainkaan käsitellyt. Kemikaaliasetuksessa reachissä jonka hyväksyimme viime kaudella, on velvollisuus notifioida kemikaalivirastolle silloin, kun tuotteessa, esineessä on aineita, jotka on hyväksytty erityisen suurta huolta aiheuttavien aineiden kandidaattilistalle. Mutta raportissaan tästä asiasta kemikaalivirasto toteaa, että näitä notifiointeja on tullut paljon vähemmän kuin virasto on olettanut eh, mikä viittaa siihen että kemikaaliasetuksen velvoitteita noudatetaan eh, teollisuudessa aika huonosti. kemikaalivirasto on julkaissut eh, listan näistä notifioinneista ftalaatti DEHP. Siitä on tehty 97 notifiointia. Tämä on suurin määrä, mitä yhdestäkään aineesta on tehty ilmoitusta. Vain seitsemästä aineesta on enemmän kuin seitsemän notifiointia. Kaikki muut aineet, joista on tehty yhtään notifiointia, näitä notifiointia on viisi tai vähemmän. Eli vaikuttaa aivan selvältä, että äh, sen suhteen, äh, kun äh, kemikaaleja ja nimenomaan sellaisia kemikaaleja, jotka on jo asetettu tälle kuuluisalle kandidaattilistalle, niin niiden käyttöä koskevat velvoitteet ja siitä tiedottaminen on, on toteutettu erittäin huonosti. Ja tämä on mielestäni myös sellainen asia, niin mistä pitäisi miettiä, että millaisiin toimenpiteisiin ryhdymme, jotta ihmisten turvallisuutta tältä osin parannetaan tai se saadaan lain edellyttämälle tasolle. Silloin kun ihmiset ostavat erilaisia vaikkapa pesuaineita tai rakentamisessa tai autojen puhdistuksessa tai vastaavassa käytettäviä nesteitä, silloinhan ihmiset tietävät ja ajattelevat ostavansa kemikaaleja, mutta todellisuudessa me ostamme kemikaaleja monesti myös kun ostamme esineitä, vaikkapa vaatteita, vaikka emme ajattele, että niissä olisi kemikaaleja. Kiitos. Vielen Dank. Sind... Oikein paljon kiitoksia. Onko muita kommentteja? Direkt, also die, der Andrang ist nicht so groß. Olkaa hyvä vaan. Ähm, dankeschön. Also ich bin jetzt... Paljon kiitoksia. Niin, aika yllättynyt olen, sillä niin, kollega Hassi teille sanoisin suoraan, että monilla aloilla on hyväksytty sääntelyä, esimerkiksi kun puhutaan kasvintorjunta-aineiden ja biosidien kestävästä käytöstä. Te viittasitte vaatteisiin, joita käsitellään kemikaaleilla – Meillä on olemassa merkintöjä monilla eri tasoilla. En oikein tiedä, että mitä muuta me voisimme tehdä. Komission ehdotus on mielestäni ihan järkevä, eli että sanotaan, että meidän täytyy panostaa valistukseen, koulutukseen ja varmistaa, että se mitä merkintäpuolelta löytyy, niin olisi kaikkien tiedossa. Mielestäni se on ihan järkevä lähestymistapa. Eli valistuskampanjoiden aloittaminen olisi paikallaan. En voi hyväksyä sitä, että kun on lähetty ravaamaan, niin sitten vaihdetaankin hevoset niin sanotusti, joten meidän pitäisi kertoa kansalaisille, mistä on kyse, ja tätä nyt kaivataan. Tiedän, että riippumatta siitä, mitä etiketissä sanotaan, niin se ei riitä. Me tarvitsemme myöskin ihmisiä, heitä on valistettava, heille on kerrottava, mitä se oikeastaan lukee, koska muuten meillä on olemassa etiketti edessämme, joka on pitkä kuin nälkävuosi, joten meidän täytyy valistaa ihmisiä etikettien oikeasta lukutavasta, ja minun mielestäni komission lähestymistapa on ihan oiva. Kiitoksia. Kiitokset kollega Klaas puheenvuoro vielä kerran komissiolle. Hansen tai Birent, tai molemmat, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Uh, kiitoksia puheenjohtaja. Minä aloitan ja sen jälkeen Hansenille annan puheenvuoron vielä. Eh, ensinnäkin kiitoksia kovasti eh, Rouklasilta eh, tuesta ehdotuksellemme. Me keskitytään lähinnä tiedotukseen, niin kuin sanoimmekin, se on avainkysymys tässä. Jos etikettejä ei ymmärretä, niin eihän niillä ole mitään vaikutusta. Mutta en mennyt tässä yksityiskohtiin kaikista näistä kemikaaliviraston tutkimuksista ja niiden tuloksista, mutta kun näitä lukee läpi, niin siinä kyllä huomaa, että se, miten etikettejä käytetään, niitä käytetään hyvin eri tavoin. Pohjoismaissa esimerkiksi kuluttajien tietoisuus siitä, että etiketit pitäisi lukea, on paljon korkeampi kuin muualla. Ja tämä riippuu myös tuoteryhmästä. Niiden välillä on paljon eroja. Rova Klaas mainitsi tässä biosidit ja kasvintorjunta- tai tuolastorjunta-aineet. Nämä ovat ehkä vaarallisempia tuotteita kuin muuta, ja silloin pitäisi myös lukea etiketti useammin kuin normaalisti, esimerkiksi siivous, siivouksen käytettävissä aineissa, puhdistusaineissa heikkouksia siis on, ja niihin pitää kohdistaa näitä tiedotuskampanjoita tulevaisuudessa. Mitä tulee sitten Rova Hassin kannanottoon, eli merkittäisiin nämä eri aineet, SVHC-aineet artikloissa. Kiitoksia kovasti, kiitoksia kysymyksestä myös Rova Hassilta. Tosiaankin me olemme tehneet ennakoineet sitä, mitä tapahtuisi REACHin suhteen, ja joskus osuimme aivan oikeaan. Esimerkiksi eh, rekisteröintikysymyksissä meillä, eh, me saimme 14 eh, tuolta mutta muilla alueilla olimme aivan menneet hutiin esimerkiksi tämä CNL-kysymys ja ennakkorekisteröinnit, mutta tosiaankin tämä ilmoituskysymys näissä esineissä sellaista tapahtuu enemmän kuin olimme ajatelleet alun perin. Ja me kemikaalivirastossa teemme aivan kuten monissa muissakin asioissa pyritään selvittämään, minkä tähden on eroja sen suhteen, mitä on ennakoitu ja mitä nyt nähdään käytännössä. Oliko meidän ennusteemme väärässä vai onko jotakin nyt tapahtumassa, jotakin sellaista, johon kemikaalivirasto voisi puuttua ajatellen tiedotusta. Eli tämä on sellainen kysymys, jota tarkastelemme kemikaalivirastossa kollegojen kanssa ja toivottavasti voimme myös katsoa tätä tulevaisuudessa ja uskomme, että nämä, asiat kyllä järjestyvät. Kiitos. Paljon kiitoksia. Kiitokset myöskin tästä esityksestänne ja siitä, että olette päässeet paikalle. Näin pääsemme esityslistalla seuraavaan kohtaan. Kohta 22 on kyseessä. Edustaja McEvanin suullinen kysymys ja ensimmäisenä kysymyksen laatija saakin puheenvuoron. Linda, olipas hyvä. Um, thank you. Um, colleagues might be aware that in the... Kiitos. Varmaankin kollegat tietävät, että yhdistyneessä kuningaskunnassa on havaittu suuri kasvin sairaus, jota kutsutaan saarnen surmasta, ja se on levinnyt vuodesta 2005 asti hyvin voimakkaasti. Kyse on Kalara ja fungiuksesta, ja sitä alkaa nyt olla joka puolella Euroopan unionia, ei pelkästään yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ja jotkut syyttävät EUta ja sanovat, että Hallitus ei nyt voinut puuttua tähän ja estää tuontia, koska EU ei olisi sallinut tätä. Eli haluaisin ensinnäkin, että komissio kommentoi tätä. Mitä tapahtuu, jos joku tuholainen leviää jossakin maassa? Millaisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä? Siinä ensimmäinen kysymys. Ja sitten toinen vähän yleisempi kommentti liittyen tulevaisuuden näkymiin. Olen puhunut joidenkin tiedemiesten kanssa ja he ovat sitä mieltä, että että yksi suurimmista ongelmista ovat tuholaiset, jotka tulevat EUn ulkopuolelta, ja tähän liittyy koko kasvinsuojelujärjestelmä. Meillä on kansallisia järjestelmiä ja jotkut taudit ovat ihan tuntemattomia Euroopan unionin alueilla, joten haluaisin, että kertoisitte, milloin jäsenvaltio voi ruveta toimimaan, jos siellä esiintyy sellaisia ongelmia kuin vaikkapa UKssa – ja nyt esimerkiksi, mitä komissio on ehkä ottanut opiksi tästä Saarnen surmatapauksesta? Aiotaanko tässä nyt e, esittää uusia lakiehdotuksia vai mitä? Linda McEwen und jetzt... Kiitokset Linda McEwen, kollega Pole komissiosta osasto EEN edustaja. Hänet olemme tavanneet täällä näissä ympyröissä useampaan kertaan ja se on aina ollut miellyttävää kokemus. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Meillekin on ilo äh, olla täällä komission puolesta. Äh, tämä on tosiaan vakava ongelma, äh, tämä ongelma, josta Rova Mäkevän puhui. Se ei ole mikään uusi ongelma Euroopassa, koska tämä tauti, joka liittyy saarneen, sitä tavattiin ensimmäistä kertaa Puolassa 90-luvun alkupuolella, mutta kyseessä on hyvin monimutkainen sairaus, koska kyseessä on sienitauti. Ja e, tutkijat, tutkijoilta meni aika kauan ennen kuin yhdistettiin tämä tauti juuri tuohon sieneen, jolla on useitakin muotoja. Tästä on ilmoitettu useasta jäsenvaltiosta 90-luvun jälkeen, mutta tämä Sarnen surma ei ole eh, sellainen eh, sairaus tai tauti, josta pitäisi pakollisesti ilmoittaa. Se ei ole eh, nykyisessä lainsäädännössä tällaisissa taudeissa luokiteltu. Ja tosiaankin yhdistyneessä kuningaskunnassa sieltä on ilmoitettu ensimmäistä kertaa tästä taudista maan alueella 2012 maaliskuussa. Se ilmoitti siitä komissiolle. Mitä tulee nyt tuontiin, joka tulee Mannermaa, Manner Euroopasta yhdistyneen sen kuningaskuntaan näitä taimia oli istutettu ensimmäisenä kahtena vuotena Manner mm, Euroopassa ja sitten niitä tuotiin Iso-Britanniaan ja istutettiin siellä. Mutta ensimmäisten löydösten jälkeen maaliskuussa Yhdistynyt kuningaskunta on tutkinut koko alueensa ja nyt on löydetty 309 tautipesäkettä lähes tulkoon kaikkialla yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta ne ovat keskittyneet lähennä East Anglian alueelle, mutta niitä on todella kaikkialla aivan etelästä Skotlantiin saakka on löydöksiä. Ja nyt on löydetty niitä taimitarhoista, mutta myös metsistä ja sellaisilta äskettäin istutetuilta alueilta, joita on tutkittu. Toistan vielä, että tämä tauti on ollut olemassa monissa jäsenvaltioissa, mutta muut jäsenvaltiot, jotka olivat ilmoittaneet tästä taudista aikaisemmin, eivät olleet pyytäneet mitään toimenpiteitä koska tämä äh, sieni on, siitä on hyvin aikaa päästä eroon, koska äh, se liikkuu äh, tuulen mukana. Usein se liikkuu pitkiäkin matkoja. Ja siellä on sellaisia kantoja, joita on siirtynyt ehkä Manner-Euroopasta yhdistyneeseen kuningaskuntaan länsituulien mukana tai liitatuulien mukana, eh, ja samoin kuin eh, ehkä eh, taimien mukana Manner-Euroopasta. Eli on siis mahdollista, että se kulkee kilometrejä tuulen mukana. Näin on hyvin vaikea tätä, tästä päästä eroon tästä sienestä. Ei riitä, että poltetaan nämä puut, koska sieni on pystynyt jo liikkumaan jo pitkät matkat. Äh, minkälaista, äh, miten voisimme tästä sitten ottaa opiksi? Ensinnäkin minusta vaikuttaa siltä, että muualla maailmassa muissa kolmansissa maissa ei ole virallisesti todettu tätä tautia, fraksinea. Eli ilmeisesti tämä on rajoittunut ainoastaan Euroopan alueelle maantieteellisesti. Mutta se, että siitä ei ole ilmoitettu, se ei tarkoita sitä, että sitä ei olisi muualla maailmassa. Ja sitten toinen asia, jonka voisimme tästä oppia, on se, että valvonta näiden uusien tautien, nousevien tautien osalta pitäisi järjestää Euroopan tasolla ja Tämä on yksi eh, tulevista eh, asetuksistamme, joka liittyy eh, kasvitauteihin. Se hyväksytään 2013 alkupuolella. Te saatte mahdollisuuden keskustella tästä asiasta myös parlamentissa agrivaliokunnassa tai envivaliokunnassa. Kyseessä on lainsäädäntöpaketti, johon tulee eläinterveys, kasviterveys, siemenet ja virallinen valvonta ja rahoitus. Tässä uudessa asetuksessa, joka liittyy kasvinterveyteen, siinä pyritään vahvistamaan tuonnin valvontaa, koska te olette aivan oikeassa siinä, että usein uudet taudit saapuvat tuonnin myötä kun tuodaan kasveja, hedelmiä, puita, myös paletteja kolmansista maista. Ja me voisimme vahvistaa valvontaa, mutta sitä varten tarvitaan sekä rahaa että henkilökuntaa, ja tämä on nykytilanteessa ongelma. Paljolti hallinto vähentää tai hallinnon äh, budjetit äh, ja henkilöstömäärät ovat vähentyneet, joten äh, on vaikea vahvistaa rajavalvontaa tässä suhteessa. Me haluaisimme vahvistaa myöskin sitä, että paremmin löydetään tämä tauti, parempi tiedotus myös, niin sanottu horizon scanning – me haluaisimme äh, antaa tästä ilmoitusvelvollisuuden välittömästi, koska usein jäsenvaltiot ilmoittavat viiveellä ja tämäkin aiheuttaa ongelmia, jos halutaan torjua näitä tauteja. Ja me haluaisimme ottaa käyttöön paljon nopeammat toimenpiteet kuin tällä hetkellä on käytössä. Nyt on aivan turhaa, harmi näin sanoa, mutta silloin, kun yhdistyneessä kuningaskunnassa on 309 tautipesäkettä. Nyt se on hiukan turhaa sitten, koska niitä on joka puolella ja äh, sitä, se liikkuu, tauti liikkuu tuulen mukana. Äh, se on vähän liian myöhäistä, koska se on kaikkialla Euroopassa. Tässä olisi pitänyt toimia nopeammin, mutta tutkijatkaan eivät olleet hyvin perillä tästä taudin äh, syystä koska tosiaankin 90-luvulla sitä oli jo heti kun sitä tunnistettiin niin siitä olisi pitänyt päästä eroon. On hyvin vaikea päästä eroon taudista, joka liikkuu hyönteisten tai tuulen mukana. On sellaisia tauteja, jotka eivät liiku näin, mutta on sellaisia tauteja, jotka liikkuvat hyönteisten mukana ja näitä tauteja on hyvin vaikea torjua, koska ne leviävät kymmenien kilometrien alueella hyvin nopeasti. Eli tässä meidän vastauksemme puheenjohtaja Rova McEvanin kysymykseen. Herr Kollega Gerbrandi. Chairman, um, uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Euroopan komissiota vastauksesta ja Linda McEvania kysymyksen esittämisestä. Meidän pitäisi kuitenkin välttää se, että näemme tämän erillisenä yksittäisenä ongelmana. Tämähän liittyy todellakin vieraslajeihin ja niiden leviämiseen yleisemminkin. Ja olen hieman yllättynyt siitä, mikä tilanne on tällä hetkellä. Jo vuonna 2009 Vieraslajien leviämiseen liittyvien kustannusten arvioitiin olevan vuosittain 12 miljardia euroa ja kesäkuussa 2009 jo neuvosto myönsi, että vieraslajien leviäminen oli suuri uhka erityisesti taloudelle, mutta myöskin biologiselle monimuotoisuudelle. Ja tämä on ollut työohje- komission työohjelmassa jo ainakin kahden tai kolmen vuoden ajan. Eli ihan yksinkertaisesti kysyisin komissiolta, että missä vaiheessa voisimme odottaa sitten säädösehdotuksia liittyen tähän vakavaan ongelmaan, jonka vieraslajien leviäminen aiheuttaa. Me keskustelemme nyt tässä yhdestä kasvisairaudesta, mutta ei tämä ole mikään yksittäinen kysymys, vaan ongelma on paljon paljon laajempi. Ja sitten Linda. Thank you for that very... Kiitoksia tästä eh, hyvin selkeästä selvityksestä ajatellen tätä ongelmaa. Haluaisin vain kuulla eh, lainsäädännöstä. Eh, asettaako lainsäädäntö pakolliseksi ilmoitusvelvollisuuden tämän tyyppisestä taudista? Sanoitte, että tästä ei ole pakollista ilmoitusvelvoitetta tällä hetkellä. Niinpä kolmannet maat eivät ilmoita siitä. Puuttuuko lainsäädäntö tähän ongelmaan, että komissio ainakin tietäisi, tästä voisi olla jonkinnäköinen tieteellinen konsensus. Monsieur Poulet, s'il vous plaît. Kollega Poulet, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. No, näistä vieraslajeista. Ympäristöasioiden pääosaston kollegat ovat kysymyksestä vastuussa. Meillä on tässä eroja näiden sairauksien välillä. Niistä vastaa kansanterveysasioiden pääosasto ja sitten taas kollegani ja, tai kollegani ja minä vastaamme minä kasvisairauksista ja kollegani eläinsairauksista. Mutta sitten kun on kyse eläimistä, vieraslajeista, olipa sitten kyse eläimistä tai kasveista, niin silloin ympäristöasioiden pääosasto vastaa niistä asioista. Esimerkiksi Korean oravat, joita Belgiassa leviää ja monet muut kaukasukselta tulevat lajit, jotka saattavat uhata eurooppalaisia lajeja. Ja noista asioista siis ympäristöasioiden pääosaston kollegat vastaavat ja varmaankin sieltä on tulossa 2013 vuoden lopussa ehdotus, mutta tätä pitää kysyä ympäristöasioiden pääosastolta, koska se on vastuussa. Mitä sitten tulee viralliseen valvontaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin, miten voidaan valvoa kasvinterveysasioita rajoilla – Tämä ei liity pelkästään sairauksiin, kun kasveja tuodaan alueelle, mutta tämä liittyy siis myöskin vieraslajeihin. Ja nyt, jos ajatellaan asiaa joko kaupallisesta näkökulmasta, maahantuojien näkökulmasta tai sitten ihan yksittäisten matkailijoiden näkökulmasta. Matkailijathan saattavat tuoda laukussaan joitakin kasveja ja nyt kasvinsuojelua valvovat tarkastajat joilla aikaisemmin ei ole ollut mahdollisuuksia valvoa, niin nyt ehkä oikeusperusta on parempi. Tarvitaan sitovaa lainsäädäntöä tulevaisuutta varten, ja me valitsimme tähän oikeusperustaksi asetuksen, sillä tällä hetkellä kasvisairauksien ja maahantuonnin valvonnan säädöksenä on direktiivi, ja se tarkoitti sitä, että kukin jäsenvaltio omalla tavallaan direktiivin säännökset saattoi osaksi kansallista lainsäädäntöään. Jo kansallisen tilanteen, kansallisen tilanteen liittyenkin mutta nyt sitten otettaisiinkin käyttöön asetus erityisesti, mitä tulee uuden sairauksen, sairauden ilmoittamiseen. Siihen on asetettu määräajaksi kolme päivää. Ja jos jäsenvaltio ei noudata velvollisuutta ilmoittaa, niin sitten voidaan aloittaa eräänlainen oikeudellinen menettely, mutta tätä voidaan myöskin tukea rahallisesti, koska meidän toiveenamme on se, että näistä tapauksista ilmoitetaan mahdollisimman nopeasti, jos EUn alueella näitä sairauksia esiintyy, koska niitä voidaan torjua tai taudit voidaan hävittää vain jos toimitaan nopeasti. Muutama kuukautta tai kuusi kuukautta on liian pitkä aika, koska sinä aikana siitepöly ja, tai nämä tautipesäkkeet pääsevät leviämään. Ja jos halutaan sairauksia hävittää, niin sitten on parasta toimia välittömästi ja tämä kaikki aiheuttaa myöskin rahallista, rahallista, rahallisia tappioita ja me haluamme nyt, että näihin asioihin kiinnitetään huomiota. Vielen Dank, Herr Pule, Und, äh, Kiitoksia, kollega Pule. No, katsotaan, mitä vuonna 2013 tulevan pitää. Me seuraamme tilanteen kehittymistä. Kiitokset kollegoille keskustelusta ja kiitokset komissiolle näistä alustuksista ja myöskin vastauksistanne. Esityslista on käyty loppuun. Tapaamme seuraavan kerran 23. ja 24. tammikuuta täällä Brysselissä. Ja vielä kerran nyt, kun sali on hiljentynyt, Gerbrandi ja kollegat, hyvää, onnellista ja rauhallista joulua ja Onnellista uutta vuotta, turvallista kotimatkaa, hyvät kollegat. Me tapaamme taas terveenä ja reippaina ensi vuoden puolella. Työmaata riittää, ei ainoastaan tämä juuri käsitelty. Tästä tulee jännittävä vuosi. Ladatkaa akkunne, nauttikaa vapaa-ajasta. Kiitokset tulkeille, kiitokset avustajille ja kiitokset kuulijoille. Ja näihin sanoihin päätän kokouksemme. Kiitoksia.